So once Mr. Rosati is here, we start with point with the presentation of the draft. No niin, kun herra Rosati on täällä, aloitamme äh, tästä äh, tästä äh, kohdasta kolme. Darius, teillä on puheenvuoro. I'm sorry, I, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. Luulin, että ehtisin kyllä koska aikataulun mukaan tämä pitäisi alkaa vasta 15 minuuttia yli, mutta jos teitä nyt piti minua odottaa, niin pyydän anteeksi. Points of the agenda just took a few No en laskenut, että nämä aikaisemmat esityslistan kohdat veivät vain muutaman sekunnin. Alex, the, the report refers... Hyvät kollegat, mietintö liittyy 2015 talouspolitiikan ohjausjaksoon ja tukeutuu useihin eri komission ja neuvoston asiakirjoihin, Ensimmäinen niistä ehkä kaikkein tärkein komission suositus ja neuvoston suositus maakohtaista suosituksista 2015, mutta muutoin olemme tietysti käyttäneet muutenkin hyväksemme aikaisempia asiakirjoja oma mietintöön ja tältä vuodelta, joka liittyy kasvuselvitykseen 2015 ja samoin komission tiedonantoon, joka koskee jouston käyttöä, kun tulkitaan kasvu- ja vakaussopimusta. Mietintö on neliosainen ensimmäisessä osassa. Jaamme komission näkemyksen tämänhetkisestä taloustilanteesta unionissa, aivan erityisesti euroalueella, näemme, toteamme tyydytyksellä, että kasvua pikkuhiljaa on palailemassa, vaikkakin pohja on vielä varsin heikko, mutta komission kevätennusteen mukaisesti kasvu tulee nopeutumaan ensi vuonna yli 2 prosenttiin EU-ssa ja 2,1 euroalueella – Tämä on tervetullutta kehitystä, koska varsin todennäköisesti tämä tarkoittaa sitä, että euro palaa vakaalle kasvutielle ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen. Me myös jaamme ja täysin tuemme tätä uutta lähestymistapaa, jonka komissio otti kun se muoto oli tämän vuoden maakohtaisia suosituksia. Uusi lähestymistapa koostuu pääasiassa siitä, siihen, että keskitytään tärkeimpiin painopisteisiin ja haasteisiin maakohtaisissa suosituksissa. Tämäkin on tervetullutta muutosta, koska näin jäsenvaltiot voivat todella keskittyä kaikkein tärkeimpiin prioriteetteihin. Samanaikaisesti panemme merkille pienellä huolella, että sitoumuksen taso, jota jäsenvaltiot ovat osoittaneet suositusten täytäntöönpanoon, on vieläkin riittämättömällä tasolla. On maita, jotka ovat enemmän aktiivisemmin täytäntöönpanemassa näitä maakohtaisia suosituksia, mutta sitten on monia sellaisia jäsenvaltioita, jotka, jotka edelleenkin laahaavat jäljessä. tavallaan näemme tämän koko järjestelmän puutteena talouden ohjauksessa ja olemme sitä mieltä, että todennäköisesti tätä asiaa pitäisi pyrkiä parantamaan, hankkia toimenpiteitä, joilla saataisiin suosituksista sitovampia. Toinen kohta viittaa haasteisiin, joita euroalueella on ja EU:ssa yleensäkin, ja tässäkin olemme pitkälti samoilla linjoilla komission kanssa, kun se viitaten sen arviointeihin. Edelleenkin työttömyys on varsin korkealla tasolla suurimmassa osassa jäsenvaltioita, vaikkakin tilanne vaihtelee maasta toiseen. Voimme myös panna merkille Euroopan strategisen investointien rahaston esiriin. Voimme panna merkille tyydytyksellä, että jäsenvaltiot jo koskee liiallisen budjettivajeen menettelyyn, niitä on yhä vähemmän, mutta edelleen on niitä maita, jotka kuuluvat tähän ohjelmaan, eli niiden pitäisi pyrkiä edelleen vaan tehostamaan rahoitusasemiaan. Maakohtaiset suositukset osoittavat, että on joukko tärkeitä huomattavia makrotalous- ja epätasapainotekijöitä eri maissa. Ja jälleen kerran nämä huomiot, niiden pitäisi auttaa jäsenvaltioita parantamaan kansallisia politiikkoja, että tarttuisivat näihin epätasapainokysymyksiin. Kuten sanoimme, tuemme komission uutta lähestymistapaa, joka koostuu ei pelkästään siitä, että keskitytään pääpainopisteisiin – ja kaikkein tärkeimpiin, vaan pyritään myös nopeuttamaan aikataulutusta. Ja tätä, tämä näkyy siinä, että maakohtaiset suositukset on esitelty kolme kuukautta aikaisemmin kuin aikaisemmilla ohjausjaksoilla, ja meistä tämä on hyvä siirto, koska näin jää jäsenvaltiolle paljon enemmän aikaa noudattaa näitä maakohtaisia suosituksia ja ottaa mukaan eh, eri sidosryhmiä kansallisella tasolla näihin asioihin ja näin voidaan paremmin sitten valmistautua myös täytäntöönpanemaan suosituksia. Maakohtaiset suositukset 2015 liittyvät kolme, neljään pääprioriteettiin. Ensimmäinen tarve nopeuttaa investointeja ja tässä kohtaa mitä tulee näihin suosituksiin ja muihin komission asiakirjoihin, niin on olemassa joukko suosituksia juuri tästä asiasta, miten aivan erityisesti voidaan parantaa rahoituksen saantia erityisesti ajatellen pk-yrityksiä, jotta tätä kautta voidaan vauhdittaa investointeja kautta EUn. Sitten toinen pääprioriteetti liittyy siihen, miten parantaa yritysympäristöä. Tätä pidetään päävälineenä parantaa investointien virtaa koko EU:ssa. Mietinnössämme korostetaan myös sitä, kuinka tärkeä kunnollinen yrityssääntely on EUn yrityksille ja niiden menestykselle. Ja tämä on myös tärkeä siinä, siihen, sille, miten ESI tässä onnistusten kolmas prioriteetti, ajankohtainen aihe, ja sekin liittyy tarpeeseen jatkaa näitä rakenteellisia uudistuksia erityisesti tavara- ja palvelumarkkinoilla, jotta eu taloudesta tulee kilpailukykyisempi. Vielä lisäksi tällä alueella yksi tärkeimmistä kysymyksistä on digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaaminen. Sitten vielä lopuksi neljäs prioriteetti työllisyyspolitiikasta. Tämä pitäisi johtaa toisaalta parempiin työpaikkoihin, suurempaan määrään työpaikkoja, jotka tarjoavat myös korkeampia palkkoja, mutta samanaikaisesti pyritään varmistamaan, että sosiaalinen tilanne unionissa paranee. Ja sitten viimeisessä osassa mietintöä esitämme joukon suosituksia komissiolle – niin kuin aiemmin jo sanoin, me vetoamme jäsenvaltioihin, jotka ovat vielä mukana liilaisen budjettivajeen menetys, että tehostaisivat toimiaan, jotta julkinen talous saattaisiin sääntöjen mukaiselle tasolle – Korostamme tietysti myös joustavien työmarkkinoiden merkitystä työttömyyden vastaisessa taistelussa, taistelussa, erityisesti mitä tulee nuorisotyöttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Estämme myös suosituksen parantaa kansallista on sitoutumista maakohtaisiin suosituksiin. Tämä on tällainen rakenteen heikkous jäsenvaltiossa. Ne eivät aina kaikissa tapauksissa suinkaan ole aktiivisesti mukana täytäntöön panemassa maakohtaisia suosituksia. Ei ainakaan kaikkialla tapahdu yhtä tiiviisti ja intensiivisesti, ja tässä tarvitaan akti- aktiivisempaa roolia kansallista parlamentilta aivan erityisesti. Toistamme vetomuksemme komissiolle, että se edelleen valtavirtaistaisi eurooppalaista ohjausjaksoa. Olemme sitä mieltä, että huolimatta tämän vuoden uudistuksesta, niin siltikin vielä on ehkä liian monia asiakirjoja, joita kiertää alkuvuodesta aivan erityisesti. Tämä on varsinainen lisätaakka itse jäsenvaltioille. Maaraportit, lähentymisvakausraportit ja vielä kansalliset ohjelmat. Kaikki nämä laaditaan kolmen neljän kuukauden ajassa ja yksinkertaisen vaikea välttää tällaisia epäjohdonmukaisuuksia. Joten selkeästi täytyy vielä valtavi, äh, virtaviivaista tätä koko prosessia. Me vetoamme siihen, että poistettaisiin liiallista velan tasoa jäsenvaltiossa. Tämä koskee niin julkista kuin yksityistä sektoria ja niiden velkaantumista. Tämä on huomattava este kasvulle. Ja vielä lopuksi Me tuemme joukkoa suosituksia, joita kolme puheenjohtajaa ovat esittäneet. Meistä tämä asiakirja on varsin tärkeä keskustelun avauspaperi, mitä tulee rakenteellisiin muutoksiin talouden hallinnassa e- Euroopassa. Tässä suurin piirtein kaikki, mitä halusin nyt sanoa. Tietenkin mielenkiinnolla odotan teiltä tulevia kommentteja Erityisesti ajattelen toisten poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä. Ja innolla odottelen sitten hyvää keskustelua heidän kaikkien kanssa, kun viedään tämä teksti loppuun. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, herra Rosati. Sitten annamme puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensin SNDn varjoesittelijä, herra Schant. The German. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin kiittämällä edustaja Rota, Rosatia hyvästä ja selkeästä mietinnöstä. Ja tämä oli, meni hyvin, hyvin asiaan. Mutta kuitenkin eh, tässä on tiettyjä asioita, jotka on ehkä jätetty pois, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä. Esimerkiksi maakohtaiset suositukset ovat välttämättömiä välineitä, jotta saavutetaan kasvutavoitteet unionissa – tässä arvioidaan kunkin jäsenvaltion taloudellista toimintaa. Ja sen vuoksi myös nämä raportit pitää kriittisesti arvioida. Ja sen lisäksi tarvitaan myös muita välineitä, jotta voidaan toimia. Vaikkakaan nämä suositukset eivät kuitenkaan välttämättä ole korvaamattomia, va, va, e- vaikuttaa siltä, että näissä ollaan yksinkertaistetusti sitä mieltä, että tämä vaikuttaa automaattisesti esimerkiksi kasvuun ja työpaikkoihin, jos kaikki jäsenvaltiot samanaikaisesti korjaavat työmarkkinoita, niin ei tästä kuitenkaan yhden maan ylijäämästä siirry sitä toiseen jäsenvaltioon. Ja sitten nämä politiikan valtiot vaihtoehdot olisivat tehokkaampia, kun vakautetaan taloutta ja sitä kautta luodaan kasvua. Ja meillä täytyisi olla myös jälkikäteen tehtäviä arvioita sosiaalisista vaikutuksista. Olen kuullut viime vuoden aikana kritiikkiä siitä, että tästä puuttuu tiettyä sosiaalista äh, herkkyyttä ja tämä kritiikki saattaa olla hyvinkin oikeutettua. Nämä äh, maakohtaiset äh, suositukset täytyisi huomioida omassa kontekstissaan. Tämä johtaa toiseen asiaan, kun puhutaan täydestä taloudellisesta konvergenssista unionissa niin totuus on, että eroavaisuudet kasvavat ja meiltä puuttuu yhä vielä puitteisto, eh, jonka sisällä voitaisiin myös eh, huomioida nämä eroavaisuudet. Jotkut eivät ollenkaan halua, että talousunioni muuttuisi tällaiseksi transferiunioniksi. Mutta to- to, todellisuus on kuitenkin sitä, että me olemme siinä jo ihan systeemisesti. Säännöt ö, eh, luodaan niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat kaikkein vahvimpia. Ja tämä johtaa tiettyyn varojen siirtoon vahvoille alueille. Maakohtaiset raportit eivät ole se ainoa oikea ratkaisu tähän, ja me tiedämme. Kreikan kriisi osoittaa myös, että varjoissa piilee myös muita riskejä myös muissa euromaissa. eli me saa vähennettyä kehittyä, taloudellista eriytymistä, niin tämä tulee jatkossakin olemaan suuri ongelma. Indeed, Mr. Sant, on behalf of... Kiitoksia, ja paljon herra Sant ja sitten seuraavaksi ECR-stä Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Sprawozdawco, uważam, że... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esitys esittelijä. Tämä mietintöluonnos menee oikeaan suuntaan ja ryhmän puolesta voin tukea suurinta osaa näistä ähm, ehdotuksista. Meillä on kuitenkin muutama kommentti, joihin haluaisin kiinnittää huomionne liittyen äh, keskusteluun eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Esimerkiksi kohta neljä tästä mietintöluonnoksessa. Me olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, mitä tulee äh, näiden maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon äh, kuitenkin ja sen merkityksen. Kuitenkaan en ole aivan varma, että maakohtaisten suositusten pitäisi olla sitovia. Äh, niiden pitäisi rohkaista jäsenvaltioita tekemään uudistuksia koko valtion tasolla. Se on kyllä totta. Kohta viisi. Mitä tulee euroalueeseen, niin euroalue valtiot ovat varsin heterogeenisiä. Äh, niillä on eri syyt ongelmiinsa. Äh, kuitenkin äh, luulen ymmärtäväni, niin mitä esittelijä tarkoitti, ja uskon, että tätä kohtaa voidaan vielä parantaa. Kohta 15. Teoriassa olen sitä mieltä, että e, joustavuudella työmarkkinoilla on joitain myönteisiä vaikutuksia. Kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että tämä, tämä välinettä välillä väärinkäytetään ja meillä on hyvin paljon epäsäännönmukaisuutta työmarkkinoilla tämän seurauksena. Toisaalta myös työntekijät voivat väärinkäyttää tällaisia sääntöjä, mikä johtaa huonompaan kilpailukykyyn työmarkkinoilla. Ja sitten kohta seitsemän, tämä on viimeinen kommentti, niin siinä puhumme esiristä. Meidän täytyy ehkä muodottaa vähän pidempään tämän ohjelman tuloksia ja meidän täytyy ehkä tehdä erillinen arviointi. Nyt puhumme eh, uudistusohjelmien koordinoinnista, mutta tämä nyt on vain ihan lyhyt kommentti. Muita kommentteja minulla ei ole. Minä pidän kovasti tästä mietinnöstä ja haluaisin onnitella esittelää hänen hienosta työstään. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia, herra Ofo. Ja seuraavaksi Alderyhmän puolesta herra Good chair and good to see you. Kiitoksia puheenjohtaja. Mukava nähdä taas lomaa tauon jälkeen. Ja tässä sitä taas mennään. Puhutaan Euroopan talouden ohjausjaksosta ja tuntuu hiukan deja vyltä, mutta ennen kuin selitän mitä tarkoitan, sanon eh, ensin kiitokset esittelijälle luonnoksesta. Mielestäni tässä tartutaan oikealla sävyllä kysymyksenä, otetaan kaikkein tärkeimmät asiat esille jälleen, kun ajatellaan muutamia parannuksia. Ajattelin kuitenkin muutamia parannuksia tulen tekemään tarkistuksia. En ole kovinkaan vakuuttunut siitä, että kun vaaditaan parempaa koordinaatiota maakohtaisissa suosituksissa, koska nehän kuuluvat tähän ennakoivaan puoleen. Tämä tuntuu sotkevan vain asioita eikä lisää selkeyttä ja avoimuutta. Näin ennestään jo monimutkaisessa, epätransparentissa prosessissa meidän pitäisi, tässä pitäisi korostaa sitä, että prosessin pitäisi olla ymmärrettävämpi ja selkeämpi. Tämä koskee aivan erityisesti tähän ennaltaehkäisevään puoleen asiassa, jonka kohdalla on varsin vaikea ymmärtää, minkälaista metodologiaa tai metodologioita löytyy täältä takaa. Näin tarve selventää on suuri ja tämä pitäisi julkaista ymmärrettävässä muodossa. Haluaisimme myös nähdä, että komission taloudelliset analyysit ovat mukana, koska näihin analyyseihin heidän päätöksensä perustuvat ja nämä pitäisi julkistaa, koska tällä tavalla voisimme sitten itse nähdä, mitä oikein tapahtuu kulissien takana. Olen hiukan epävarma sen suhteen, mitä minun nyt pitäisi ajatella kohdasta 13. Tarkoittaako esittelijä sitä, että automaattisten vakauttajien pitäisi hoitaa homma, vai vedotaanko tässä siihen, että harjoitettaisiin aktiivista finanssipolitiikkaa? Tämä kuulostaa enemmänkin tällaista lainaukselta vuoden 30 yleisestä terroristiteoriasta, eikä sellaista asiasta, joka pitäisi toimia vielä tällä vuosituhannella. Nyt lyhyesti palaisin siihen, mitä sanoin tästä déjà vu-ilmiöstä. Kun me viime vuonna hyväksyimme mietinnön maakohtaisista suosituksista parlamenttina, valittelimme sitä, missä määrin täytäntöönpano onnastelee jäsenvaltiotasolla. Uskoakseni muistan, että jäsenvaltiot toteuttavat vain 9 prosenttia täysin näistä maakohtaisista suosituksista tätä nyt sitten mukamassa pitää huomattavana äh, edistyksenä. Äh, voi, voisi ajatella, että ei tämän huomioon enää voi asioita hoitaa, mutta nyt ollaan jo 7 prosentissa, joten todella surkeaa. Ehkä täällä on komission edustajakin paikalla, joka voisi kertoa meille, että nämä luvut ovat ihan vääriä. Jos ei, olisin kovasti tyytyväinen, jos komissio voisi meille selittää, miksi täytäntöönpanoprosentti on niin alhainen ja aivan erityisesti mitä he aikovat tälle asialle tehdä. Joka tapauksessa odotan mielenkiinnolla yhteistyötä Estelen kanssa, koska hän yleensä on ollut varsin selväjärkinen tyyppi. Ja uskon, että tässä saadaan oikein hyviä tuloksia tämän prosessin lopuksi. Kiitoksia. Mr. Torval on behalf of the... Kiitoksia oikein paljon herra Turvalt ja sitten Marisa Matis eh, GUE-ryhmästä. Ehm, eu peço desculpa pelo atraso e, portanto, não pude ouvir entre... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin myöhässä. En kyennyt kuulemaan esittelijän tekemää alkuperäistä esitystä, mutta tästä mietinnöstä, vaikkakin minä lähden hieman eri näkökulmasta, niin olen hyvin pitkälti samaa mieltä, mitä aikaisemmat puhujat sanoivat. Nimittäin tästä déjà vu-tilanteesta, jos verrataan tätä aikaisempiin mietintöihin. Tässä mietinnössä keskitytään näihin samoihin epäonnistuneisiin resepteihin, mutta itse asiassa mennään vielä pitemmälle. Eikä tätä kautta kyetä ratkaisemaan mitään näistä ongelmista, joita ohjausjakso aiheuttaa. Tässä, pitäisi, tai tässä puhutaan siitä, että on pakko valvoa niitä maita, joissa on ongelmia, että ne ryhtyvät rakennemuutoksiin, muutoksiin, ja äh, et, eikä tässä oikeastaan minun mielestäni toimita parlamentaarisen demokratian mukaan, kun puututaan paikallisten parlamenttien toimintaan. Ja sen lisäksi tässä puhutaan esimerkiksi äh, korkojen noususta, jota minä en ymmärrä. Me olemme puhuneet tästä kauan. Tässä avataan nyt äh, todella vaarallinen ovi vielä huomioiden sen, mitä me näissä kriiseissä olemme nähneet. Voisin käydä lävitse tämän kohta kohdalta, mutta en nyt ajoista tehdä, mutta tässä on kuitenkin tiettyjä todella suuria asioita, joihin meidän täytyy puuttua. Ensinnäkin eh, tässä on tiettyjä makrotaloudellisia haasteita ja epätasapainoja euroalueella. Mutta tällaiset yleislähestymistavat eivät auta – esimerkiksi e, julkisen velan vähentämiseen, ja sehän julkinen velka vaihtelee maakohtaisesti. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös e, Euroopan unionin eri maissa korkeat työttömyystasot. Kysymykset, jotka liittyvät budjetin e, vahvistamiseen, siinä lähdetään siitä, että ylläpidetään nykyistä kasvu ohjelmaa huomioimatta sitä, että säästötoimet ovat nimenomaan johtaneet suuriin velkoihin näissä maissa. Tässä puhutaan esimerkiksi siitä, että pitäisi parantaa investointien saatavuutta, mutta ei kuitenkaan mainita sitä, missä näitä investointeja on tehty. Ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että on lähetty säästöpolitiikan tielle eikä pyritty parantamaan kysyntää investointien kautta. No kuten sanoin, en nyt lähde käymään tätä kohta kohdalta lävitse, mutta ihan yleisesti ottaen se, että ohitetaan nämä pienet edistysaskeleet siellä, missä on vähennetty säästötoimia ja lisätty myös julkisia investointeja. Tämä on kaikki ohitettu tässä mietinnössä. Minusta talouspolitiikka on ollut valtava ero. Me emme voi lähteä toteuttamaan menneisyyden virheitä ratkaisuna tulevaisuudelle. Eikä tässä ole minkäännäköistä demokraattisen vastuun lisäämistä ja tämä myös heikentää tilannetta. Ja me suuttaudumme siis hyvin kriittisesti tähän mietintöön. Me tulemme luonnollisesti tekemään koko joukon tarkistuksia. Ja meidän poliittinen linjauksemme ei välttämättä ole lainkaan yhteen sopiva tämän mietinnön kanssa. No, tämä mietintö on kuitenkin hyvin tärkeä ja me tulemme olemaan hyvin aktiivisia tässä keskustelussa, koska meistä tämä on aivan liian tärkeä asia antaa vain lipua ohitse me tulemme esittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka ovat täysin erilaisia kuin mitä esittelijä on tehnyt. Me uskomme, että kaikkein tärkeintä on ratkaista kriisi parantamalla työllisyyttä ja parantamalla taloutta. Kiitoksia Marisa. Sitten seuraava puhuja. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemässään työstä. Toivottavasti tästä tulee hyvä yhteistyörupema. Muutama kohta, josta, jota käsittelisin mietinnössä, koska tämä on ensimmäinen mietintö kesän tapahtumien jälkeen, kun analysoimme tätä taloustilannetta, on aivan väistämätöntä, että joudutaan viittaamaan mahdollisiin vaikutuksiin, joita voi syntyä Kiinan tilanteesta ja Euroopan taloudesta johtuen, varsinkin kun monia vuosia olemme kehittäneet kilpailukyky, strategia, joka perustuu siihen, että miten voimme parantaa vaihtotasettamme, miten tämä voi vaikuttaa. Ja mielestäni tämä keskustelu on todella välttämätöntä ja ottaa se esille tässä mietinnössä. Tämä on ensimmäinen kommentti. Toiseksi mielestäni esittelijä mainitsee tässä työllisyysongelmia, joita meillä euroalueella on. Hän puhuu kestämättömästä työttömyyden tasosta, olen samaa mieltä. Meidän ryhmästämme tulee ehkä muutamia tarkistuksia, joiden mukaisesti todettaisiin, minkä tyyppistä, tyyppisiä työpaikkoja tarvitaan ja mihin maakohtaiset suositukset pyrkivät, minkä tyyppisiä vaikutuksia tällä on ollut äh, väliaikaisella työttömyydellä ja miten tämä on vaikuttanut talouksien heikkouksiin, koska monissa Euroopan talouksissa tällä hetkellä on varsin paljon epävarmoja työsuhteita. Se on todellinen vakava ongelma ja lopuksi vielä mitä tulee työllisyyteen mielestäni, täällä on kohdassa 15 viittaus siihen, että tällä hetkellä meillä on ongelmia johtuen liiallisesta äh, minipalkkatasosta ja tässä kyllä mennään aivan väärään suuntaan ja toivottavasti voin saada tässä tukea muilta ryhmiltä, jotta voimme muuttaa tämän kohdan. Sitten kolmas kohta, jonka ottaisin esille. Te puhutte kasvun perustekijöiden heikkoudesta on tästä aivan samaa mieltä itsekin mielestäni, niin meidän pitäisi hiukan enemmän korostaa investointeja. Siitä on kyllä paljon puhuttu, mutta me pitää mennä vielä paljon pidemmälle. Sitten tietenkin vielä on ongelma äh, sisämarkkinaongelmat. Tähän asiaan pitää tarttua, muutoin eh, emme voi odottaa, että kysy, ulkoinen kysyntä vahvenee kovasti tulevina vuosina johtuen heikosta, heikosta tilanteesta kansainvälisesti. Sitten neljäs kohta, joka liittyy uudistukseen, olen tyytyväinen, että esittelijä selkeästi viittaa horisontti 2020, joka liittyy erityisiin maakohtaisiin suosituksiin. Ja aikaisemmissa mietinnöissä minun ryhmäni on taisteltu, että nämä viittaukset otettaisiin mukaan, ja on hyvä, että se on nyt mukana joka tapauksessa. Mielestäni meidän tulemme korostamaan niin kuin aina ohjausjakson mietinnöissä siihen, että pitäisi laajentaa korostaa tätä scoreboard-kysymystä, ottaa hyvin energiakysymykset, sosiaaliset kysymykset, korostaa tässä vielä sitä, että komissio on sitoutunut laajettamaan tätä tulostaulua, että se olisi täydellisempi ja meidän pitää mielestäni edelleenkin korostaa sen asian merkitystä sitten eteenpäin. Tietenkin jaan monet näistä kommenteista, joita on tehty demokraattisesta valvonnasta koko prosessia. Mielestäni tässä on yksi elementti, jota emme voi unohtaa, nimittäin puolella on varsin tärkeä rooli erityisissä suosituksissa, aivan erityisesti mitä tulee. Ja heidän pitää voida puuttua tilanteeseen joka tilanteessa, niin kuin kansallisella tasolla heidän rakenteellinen vuoropuhelu kansallisella tasolla työnantajien ja tekijöiden välillä – sen pitäisi näkyä myös näissä maakohtaisissa suosituksissa. Ja tietenkin se, että työmarkkinosapuolet eivät ole omineet tätä asiaa, eivätkä kansalliset parlamentitkaan näitä maakohtaisia suosituksia, niille kuitenkin pitäisi varmistaa tämä demokratian valvonta. Tämä on olennainen kysymys ja tietenkin esittelijä voi odottaa sitten tarkistuksia näistä kysymyksistä meiltä. Sitten kolme kohtaa vielä lopuksi. Epätasapainot. Äh, kauppataseessa tätä pitää käsitellä. Näimme tämän tänä kesänä. Joillakin mailla on aivan huippu äh, ylijäämä kauppataseissa ja tämä on tämä kysymys joka vallitsee juuri euroalueella. Sitten velkakysymys. Tämä täällä arasti mainitaan kohdassa viisi, kun otetaan huomioon, että tulevina kuukausina, niin kuin kaikki toivovat, ryhdytään selvittämättä Kreikan velkatilannetta, niin toi, meidän pitäisi pohtia, onko meillä välttämättömät välineet, jotta voimme tarttua tähän velkatasoon muuallakin. Onko selkeää politiikkaa tätä varten ja tätä pitäisi myös täällä käsitellä. Sitten vielä lopuksi, lopuksi. tämä on tällainen vetomus. Naisten asian valiokunnassa olemme laatimassa lausuntoa, joka liittyy tähänkin mietintöön. Perinteellisesti Ekonissa emme juurikaan ole halunneet ottaa mukaan tarkistuksia äh, lausunnoista, joita on tullut. Tällä sukupuolikysymyksiä ei ole niinkään otettu huomioon ohjausjakson yhteydessä. Ja tämä on kuitenkin olennainen kysymys minun mielestäni. Olisi parempi, että otettaisiin enemmän huomioon niitä, ne kysymykset, joita tulee naisten asian valiokunnasta varsinkin, koska kukaan ei ole vielä arvioinut sitä, miten jotkut uudistukset, joita on tehty, miten ne ovat vaikuttaneet sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Esimerkiksi tällä hetkellä työmarkkinoiden uudistukset, eläkeuudistukset, joita minun maassani Espanjassa on tehty, ne ovat vaikuttaneet varsin kielteisesti tasa arvokysymyksiin joten tämä on kysymys, jota pitää analysoida. Joka tapauksessa minä haluan kiittää esittelijää hänen esittelystään ja toivon, että voimme tehdä tässä hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia Ernest sitten EFDDstä. Herra e- Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää siitä, että hän esitteli meille tämän tekstin ja kiitän varjoesittelijää heidän äh, halukkuudestaan osallistua keskusteluun. Äh, Kuten viimeisissä mietinnöissä valitettavasti minun ryhmäni ei ole enemmistön kanssa samaa mieltä. Me olemme samaa mieltä joidenkin kantojen kanssa, joita jotkut varjoesittelijät esittivät. Nostan esiin joitakin pääkritiikkiaiheita joita tulemme myös nostamaan esiin tarkistuksiin. Ensinnäkin emme ole laisinkaan samaa mieltä komission strategiasti, että kasvua varten tarvitaan rakennemuutoksia, säästökuuria, yksityisiä investointeja. Esittelijäkin on nämä nostanut esiin tärkeinä tekijöinä, kun taas kriisi on osoittanut juuri päinvastaista, että ne ovat olleet haitallisia ja syventäneet kriisiä. Sitten maakohtaisten suositusten prioriteetin pitäisi olla työttömyyden torvaaminen, köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen ja ähm, epätasa-arvo ja pitäisi, pitäisi olla ihan selkeitä kriteerejä eikä tällaisia absurdeja budjettitavoitteita. Pitäisi keskittyä makrotaloudellisiin vajeisiin korjaamiseen, erityisesti liialliset ylijäämät, koska nämä aiheuttavat taloudellista epätasapainoa ja e- euroalueen kriisiä. Sitten syytämme komissiota toimimattomuudesta, koska se ei ole antanut selka- suosituksia sellaisia maille, joilla on liialliset ylijäämät, kuten Saksa ja Hollanti. Nämä ovat tärkeitä epätasapainoja, jotka vahvistavat kriisiä. Mitä sitten tulee joustavuuteen, jonka myös esittelijä mainitsi, me emme voi olla korostamatta sitä, että nämä olemassa olevan lainsäädännön mahdollisuudet joustavuudet ovat riittämättömät, jotta mm, jäsenvaltiot voisivat luoda tällaista suhtanteen vastaista politiikkaa. Esittelijä nosti esiin markkinoiden roolin työttömyydessä markkinat ovat itse asiassa lisänneet työttömyyttä ja heikentäneet työpaikkojen laajoja. Samoin esimerkiksi valuuttarahaston äh, tutkimus osoittaa, että työmarkkinoiden liberalisoinnilla on nolla merkitys kasvulle. Nämä ovat meidän ehdotuksemme ja toivottavasti meillä on kuitenkin vielä mahdollisuus keskustella enemmistön kanssa. Kiitoksia. Open the catch Kiitos edustaja Valli. Nyt meillä on sitten muut puhujat. Ensinnäkin herra Marias. Excuse me. Uh, sorry. Excuse me, Mr. Marias. Anteeksi, herra Marias. Minulla ei ollut tätä uutta ryhmää täällä. Tässä uuden ryhmän puheenvuoro. Kiitokset. Minun nimeni on Anne Massa. Hyvät kollegat, me käymme täällä jälleen keskustelua Euroopan yhtenäistalouden unelmasta. Ja kuten usein politiikassa näy, niin on pieniä valheita, isoja valheita ja taloudessa tämä suuri valhe on nimenomaan tilastot. Luen tästä mietinnöstä, että on paljon toivekkaita signaaleja siitä, että budjetit parantuvat ja että kasvu on parantumassa 2 prosenttia BKTstä ensi vuodelle. No, Äh, esittelijä äh, on nyt tässä yrittänyt tuoda todellisuutta papereille, mutta ei tämä nyt ihan näin ole, ikävä kyllä. Sen lisäksi valio, komissio kirjoittaa äh, tuskallisia totuuksia, muun muassa esimerkiksi Belgiasta, josta minä olen kotona, tällaista väliaikaisesta taloudellista, taloudellisesta elvytyksestä, joka on johtunut lähinnä ulkoisista tekijöistä, kuten öljyn hinnoista. Ja ikävä kyllä äh, te äh, uskotte monien kanssa, äh, että ongelma on investointien puute, kun kuitenkin velkavuori kasvaa valtavaksi, joka on erittäin suuri vaara, koska se johtaa myös luottamuspullaan koko konseptiin ja designiin sekä myös yhtenäisvaluuttaan Euroopan unionissa. Ja tämä on huomio, jonka te varmasti moneen kertaan tulette kuulemaan. Politiikan koordinaatio on myös väline, jolla yritetään tehdä paremmaksi tätä valeyhtenäisyyttä, jota ei ole, ja kuilu Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä kasvaa. Ja me olemme sitä mieltä, että tämä ohjausjakso on osa federaalista Eurooppaa ja se pyrkii unelmaan, joka ei ole pyrkimisen arvoinen, koska tämä yhteinen Eurooppa on mahdollista vain, jos vahvistetaan omia vahvuuksia ja ominaispiirteitä taloudessa. Kiitoksia, herra Anema. Se pyydän anteeksi Öö, niin että sitten tämä Catch the Eye-keskustelu alkaa. Nyt vain herra Marias ja hei, sinua pyytänyt puheenvuoroa. Jos joku vielä haluaa liittyä puhuin, olkaa hyvä herra Marias ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Mietintö tosiaan on varsin tärkeä ja haluan kiittää esittelijää tästä esittelystä. Hän on ottanut mukaan tärkeitä kysymyksiä, mutta mielestäni meidän on nyt mahdollista keskustella olennaisista kysymyksistä ensinnäkin kohdat kolme ja neljä mietinnössä. Siinä kerrotaan siitä, miten tämä tietty ohjausjakso voi toimia, mutta meidän pitää ymmärtää, että tässä me puhumme raho- talouspolitiikasta, ja mitä tulee EUn vastuuseen, niin emme puhu mistään yksinoikeudesta Päävastuu talouspolitiikasta ja finanssipolitiikasta kuuluu jäsenvaltioille, ja se keskustelu, jota me käymme komission ehdotuksista, on vain tällaista oheistoimintaa. Nyt ikävä kyllä meillä on malli, joka on varsin byrokraattinen se, että sanellaan asioita maille. Ja tämä prosessi on ylhäältä päin raskas ja seinä rikotaan kansallisten parlamenttien toimivaltuuksia, mutta tässä meidän pitää ymmärtää, että tämä asia kuuluu kansalliselle parlamentille, jäsenvaltiolle ja me täällä Euroopan parlamentissa ja komissiossa me annamme oman panoksemme keskusteluun, jotta saataisiin aikaan myönteistä kehitystä talouden kehityksessä jäsenvaltiossa, joten meidän pitää olla todella varovaisia, miten jäsentelemme tätä vuoropuhelua. Enemmän merkitystä pitää antaa kansallisille parlamenteille ja tämä tarkoittaa sitä, että täällä meidän pitää keskustella kansallisten parlamenttien kanssa myös, jotta voimme edetä asioissa myöteissä, hengessä. Ja niin, että meidän tällainen tukiapumme on hyödyksi. Sitten pitää tarkastella myös tehtyjä ehdotuksia ja minkälaisia tuloksia niistä on syntynyt, koska oikeastaan me puhumme siitä, minkälaisia suosituksia täytäntöön panna, mutta emme ole kuitenkaan keskustelleet tulosten seurauksista, joten tulokset ikävä kyllä ovatkin kielteisiä, mitä tulee jäsenvaltioiden taloudelliseen kehitykseen, joten valiokunta ja minä kyllä näen, että enemmistö täällä Euroopan parlamentissa korostaa eh, tällaisen epäonnistuneen mallin eh, jatkamista, säästöpolitiikkaa. Eh, se ei ole vähentänyt julkista velkaa ja vieläkin pidetään kiinni politiikoista, jotka vain laskevat palkkoja meidän kuitenkin pitäisi toimia ihan toisella tavalla. Pitäisi korostaa teknologian roolia, tutkimusta, mahdollisuuksia kehittää Euroopan kansantalouksia. Tässä mennään liian monen eri suuntaan. Emme voi muuttaa talouttamme Kiinan, Kiinan taloudeksi mitenkään. Sitten työttömyydestä on tehty lukuisia ehdotuksia. Olette itse nähneet tulokset. Valtava työttömyys, tietysti nuorten parissa Espanjassa, Kreikassa. Kyllähän nämä asiat tunnetaan Kreikassa on täysin epäonnistunut, täysin romahdustuloksena. Ja tämä johtuu erilaisista keskustelusta, joita me olemme käyneet Kreikasta viime kausilla. Tämä kaikki osoittaa epäonnistumista. EU on 240 miljoonaa lainoina. Mikä on ollut tulos, tuloksena? 4,5 miljoonaa työtöntä ja 40 prosenttia elää köyhyydessä Kreikassa koska komissio, IMF ja Troikka tajuut, että tässä on epäonnistunut, tämän pitä, politiikan pitää muuttua. Meidän pitää mennä ihan eri suuntaan, mutta uusi muistio, jota nyt on täytäntöön pantu, äh, ja Sirisa ja muut ovat tästä sopineet. Ja sitten tämä uusi muistiotilanne, sillä tulee olemaan kielteisiä vaikutuksia. Tämä politiikka keskittyy veroihin, ei tartuta työttömyysongelmaan, meidän pitää muuttaa suuntaa Kreikassa ja muuallakin. Euroopassa. Sitten vielä lopuksi kaksi lyhyttä huomiota puheenjohtaja. Ensinnäkin velka. Täällä puhutaan vuodesta 2013 ja 2018, mutta mitä ehdotuksia on tehty? Tässähän pitäisi mm, tapahtua tämä velan leikkaus se, mitä Rova Merkel on sanonut Kreikasta, hän sanoi jotakin, mitä ei voida mitenkään käytännössä soveltaa. Mm, pelkkä laastari oli hänen ehdotuksensa, eikä se ole mikään ratkaisu muillekaan maille. Jos näistä kysymyksistä ei keskustella, silloin me emme saa aikaan myönteistä tulosta talouden kehityksen mielessä EU-ssa. Kiitos. Kiitoksia herra Maria. Sitten herra Heis. Uh, thank you indeed, uh, Chairperson. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollegaa. Uh, niin erinomaisesta mietinnöstä. Hän on tässä tärkeimmät asiat ottanut esiin, jotka ovat osa ohjausjaksoja, ne, jotka ovat täällä Euroopan parlamentissa, erityisesti täällä valiokunnassa, e, täytyy nähdä tämä ohjausjaksoprosessi tärkeänä uudistusvälineenä kaikissa jäsenvaltioissa ne tukea sitä prosessia. Koska olen jäsen, joka tulee pienestä maasta, joka on kuitenkin käynyt läpi valtaisan rahoituskriisin, niin minulla on eräs huomio kun on joutunut kriisiin ja olemme menestyksekkäästi onnistuneet vajeemme pienentämään Irlannissa ja saaneet kasvatettua työllisyystasoa ja kasvua, niin nämä uudistukset, joita Irlannin taloudessa täytyy tehdä, ne ovat johtaneet tähän nopeaan kasvuun. Ja monet muut maat, jotka ovat joutuneet suureen epätasapainoin viime aikoina, niin tämä on se tie, jolle niiden täytyy mennä. Kasvu ja työllisyys ei tule muuttumaan, jos meillä ei ole radikaali muutosta yhteiskunnassamme. Ja maakohtaiset suositukset ovat tässä tärkeitä. Niille on myös tukea, koska ne painostavat aivan oikein päätöksentekijöitä jäsenvaltioissamme, jotta löydettäisiin oikea toimenpiteiden sekoitus. Erityisesti ne valtiot, joissa on ollut tunnettu suuri shokki, niin ne odottavat kriittisempää mm, kotimaan politiikan arviointia, enemmän valvontaa, enemmän tukea, jos ohjausjakso voi siinä auttaa, niin se on hyvä asia. Irlannissa valmistelemme nyt ohjausjaksoa toisen vuoden ajan, nyt kun olemme joulukuussa 2013 päässeet ulos ohjelmastamme. Ja näiden maakohtaisten suosituksen, niin ne keskittyvät erityisesti terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan ja huonoihin lainaeriin ja tämä on varmasti, nämä suositukset ovat varmasti sellaisia, että Irlannin hallituksen kannattaa niitä seurata. Me olemme saaneet aikaan todellisia parannuksia ja ne johtuvat Irlannin hallituksen tekemistä rakenteellisista muutoksista. Olen iloinen herra Rosatin kommenteista liittyen ohjausjakson muutoksiin tänä vuonna. On erittäin tärkeää, että makohtaiset suositukset julkaistaan kolme kuukautta aikaisemmin. Ja se, mitä kollega Maria sanoi, on erittäin äh, tärkeä vaihe se, että kansalliset parlamentit keskustelevat maakohtaisista suosituksista. On tärkeää, että ekonvaliokunta olisi täysin mukana tuossa keskustelussa, koska silloin tuo keskustelu on käytävä, eikä niinkään jälkeenpäin kuin tähän mennessä on tapahtunut. Ja toivon, että nämä kolme äh, kuukautta lisäaikaa, jotka saamme, auttaa tässä keskustelussa. Vielä kolme viimeistä mm, kommenttia investoinnista. Olen tässä täysin samaa mieltä kollegani kanssa. Äh, maa maat, jotka ovat läpikäyneet ohjelman, kuten oma maani, joissa jopa yksityiset investoinnit ovat laskeneet 20-25 prosentilla, niin Euroopan unionin tulee tukea näitä maita erityisesti Irlanti, Portugali, Kreikka ja muut, joissa yksityisen sektorin investoinnit ovat vähentyneet niin huomattavasti. Investointeja täytyy käyttää paljon rohkeammin näissä maissa. Ja toiseksi maakohtaiset suositukset maksavat. Minä olen sanonut, että meidän pitää käyttää Euroopan unionin budjettia kannustimena jäsenvaltioille investoida rakenteellisiin uudistuksiin, koska jos yritätte eh, tää tehdä asiat toisella tavalla työmarkkinoilla, niin eh, se aiheuttaa alkuun kustannuksia. Herra Schäuble on viime aikoina tämän sanonut. Meidän täytyy käyttää EUn budjettia eh, kannustimena jäsenvaltioille ottaa huomioon maakohtaiset suositukset. Ja sitten on puhuttu epävarmuudesta kesällä, Kiinan ongelmista, jotka aiheuttavat vaikeuksia Euroopan unionin elpymisellä. Eikö ole niin, että Kiinan esimerkki on tarve meille kaikille varmistaa, että nopeammin panemme täytäntöön maakohtaiset suositukset ja että rakenteiset uudistukset saamme aikaan eh, nopeammin, koska ulkoisia shokkeja tulee ja se, miten me vastaamme niihin, niin se on erittäin tärkeää työllisyytemme kannalle kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia herra Heis ja nyt annan puheenvuoron vielä esittelijä herra Rosati. Mr. Chairman, eh, Puheenjohtaja, haluaisin kiittää kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä poliittisista ryhmistä, heidän kommenteistaan ja huomioistaan. Samoin kuin kiittää myös muita osallistuneita tähän keskusteluun. Kaikki nämä eri näkemykset ovat tärkeä lisä minun mietinnölle, kun me puhumme tästä edelleen. Kuten jotkut ihmiset ovat jo sanoneet, niin minullakin on tällainen déjà vu-tunne, koska tässä on tullut tiettyjä asioita esiin samalla tavalla kuin aikaisemmissa keskusteluissamme, kun olemme puhuneet eh, eh, kasvuarvioista aikaisemmin tänä vuonna. En nyt lähde tähän yksityiskohtaiseen keskusteluun säästötoimien vaikutuksesta lamaan ja rakennemuutosten tärkeydestä tai vaikutuksesta ja niin edelleen ja niin edelleen. Me voimme varmasti jättää tämän keskustelun siihen, kun sitten valmistelemme lopullista mietintöä. Mutta haluaisin nyt kuitenkin ottaa esiin pari kolme asiaa. Ne, jotka luulevat, että ei ole annettu tarpeeksi asetettu tarpeeksi keskiön työllisyyttä, niin työllisyysongelma on mainittu ainakin kahdessa tai kolmessa osassa tässä mietinnössä. Muistakaa, että alkuperäinen mietintöluonnos on hallinnollisesti hallinnollisin säännöin rajoitettu. Se ei voi olla enempää kuin 4000 merkkiä. Joten täytyy tehdä aika sankarillisia leikkauksia ja oikaisuja ja yhteenvetoja, jotka eivät sitten välttämättä aina ehkäpä heijastele kaikkia asioita, jotka kollegoiden mielestä ovat tärkeämpiä kuin toiset. Myös tämä nykyinen asia liittyen investointien ja budjettileikkausten väliseen yhteyteen. Minusta tässä mietinnössä on tehty selväksi, että mikäli jollain jäsenvaltiolla on tarpeeksi taloudellista tilaa, sen tulisi tukea julkisia investointeja ja yksityisiä investointeja ja sitä kautta tukea taloutta. Tämä on ihan selvä. Mutta tämä ei ole tilanne kaikissa jäsenvaltioissa, koska jotkut jäsenvaltiot ovat vielä hyvin hankalassa tilanteessa esimerkiksi julkisen velan suhteen. Ja tämä on myös huomioitava. Kreikan eh, tilanne on erillinen asia luonnollisesti. Me voimme käydä tästä vaikka kuinka pitkään keskustelun, mutta minusta nyt ei ole sen hetki. Yhteenvetona haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita ja ilmoittaa, että olen valmis tekemään yhteistyötä kollegoiden ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta voisimme parantaa tätä mietintöä ja jotta sitten lopputuloksena saisimme asiakirjan, joka parhaiten heijastelisi poliittisia ja sisällöllisiä näkemyksiä kaikista poliittisista ryhmistä tässä parlamentissa. Thank you very much indeed, uh, Mr. Rosati. Now we... Kiitos. Kiitoksia Rosati. Nyt meidän pitäisi mennä seuraavan kohtaan esityslistalla, mutta ennen kuin menemme eteenpäin, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tarkistusten jätön määräaika tälle mietinnöllä on 9. syyskuuta ja tarkist äh, tarkastellaan 13. lokakuuta ja äänestys valiokunnassa järjestetään samana päivänä ja äänestys täysistunnossa järjestetään lokakuun toisella täysistuntoviikolla. Ja nyt menemme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla äänestyksiin, mutta odotamme, tähän Gualtieri johtaisi äänestystä, joten odotamme vielä muutaman minuutin eh, ja katsomme, tuleeko herra Gualtieri. Jos ei, niin sitten jatkamme. Before the votes we have one point, but here... Ennen äänestystä meillä on vielä yksi asia. Ah, sorry. So before the... Ai niin, anteeksi. Meillä on siis ennen äänestystä vielä eh, tarkistusten käsittely. Sen mietinnön tarkistusten josta tulemme äänestämään. Tein siis virheen. Eli menemme nyt käsittelemään tarkistuksia. Kyseessä on Euroopan unionin yleinen talousarvio varanhoito vuodeksi 2016. Ja tässä meillä on eh, esittelijä herra Simon. Pyydän anteeksi. Kiitoksia oikein paljon. Minä haluaisin ensinnäkin sydämellisesti kiittää varjoesittelijöitä ja muita kollegoja Ekonissa useista tarkistuksista ja erinomaisesta yhteistyöstä kompromissien löytämisessä. Tämä oli kesällä, ei ollut mitenkään itsestään selvää se, että tämä toimisi niin helposti. Nämä kompromissit, jotka me nyt löysimme, ne ovat sellaisia, että me saamme aikaan äh, äh, hyvän mietinnön vuoden 2016 budjetista, jota kaikki voivat tukea. Tässä keskitytään investointien kasvuun äh, ja kilpailukykyyn. Tämä on kompromissi A. Sitten meillä on hyviä ehdotuksia e, EFIRistä, sitten C, D ja E-kompromissit ovat hyviä liittyen valvontaviranomaisten rahoitukseen, henkilökunnan rahoitukseen, mutta myöskin niiden rooliin sellaisenaan. Nyt jos voin vain puhua kolmesta asiasta, niin se johtuu pelkästään sen takia siitä, että meillä on vähän aikaa ja kohtaan äänestys. Nämä valvontaviranomaiset, jotka mainittiin, niin ne olivat minulle sosiaalidemokraattiselle ryhmälle erityisen tärkeitä. Olen iloinen, että saamme laajan tuen sille. Oli kauhistuttavaa, kun keskustelin valvontaviranomaisten kanssa, että huolimatta sel- äkkeistä budjettikorotuksista, niin äh, valvontaviranomaiset EBA, ISA ja EOPA äh, jopa sanoivat, että tämän korotuksen, tästä korotuksesta huolimatta ne pystyvät korkeintaan perus äh, tehtävänsä toteuttamaan. Tähän mennessä ne eivät ole niitäkään pystyneet toteuttamaan. Me olemme siis hyvin paljon tehtäviä vira- valvontaviranomaisille antaneet, mutta niillä ei ole riittävästi resursseja näiden tehtävien täyttämiseen. Tämä budjetti 2016 täytyy olla ensimmäinen askel siihen, että tämä tilanne muuttuu nopeasti. Toinen tärkeä asia on mm, ovat prioriteetit komission eh, henkilöstössä tässä me kannatamme sitä, että neljällä prosentilla henkilöstöbudjettia nostetaan kilpailu pääosastolla. Jos kuulutte taksevaliokuntaan, niin tiedätte kuinka tärkeää tämä on, kun kuulemme lausuntoja siitä, tämä McDonaldsin tapaus, joka maksaa 16 miljoonaa veroja, kun sillä on 3700 miljoonaa tuloja, niin eh, tätä eh, ei olisi koskaan eh, voinut komissio tällä tavoin ratkaista, jollei ammatti, ammattiyhdistykset olisivat tehneet tutkimusta asiasta. Jos tämän tietää, niin sitten pitää pohtia, voiko komissio ollenkaan täyttää tehtävänsä sopimusten vartijana. Meidän täytyy tässä tukea komissiota, jotta sillä olisi tava, riittävät resurssit niin, että se voi tehtävänsä täyttää täyttää ja erityisesti verotuksen kohdalla pystyy varmistamaan, että laitonta toimintaa selvitetään paremmin kuin tähän mennessä. Sitten viimeinen asia, jonka haluan vain lyhyesti nostaa esiin. Komission ehdotuksessa ehdotetaan sitä, että Fiskaalis 2020-ohjelman rahoitusta nostetaan. Tämä on siis ohjelma kansallisten veroviranomaisten yhteistyön parantamiseksi. Neuvosto on tätä summaa alentanut viidellä miljoonalla. Olen iloinen siitä, että pääsimme kompromissi niin, että palaamme komission alkuperäiseen ehdotukseen, koska nimenomaan kansallisten veroviranomaisten huono tai olematon yhteistyö on yksi osasyy sille, että Euroopassa monikansalliset yritykset yhä useammin ovat joutuneet julkisuudessa myöntämään, että veron kierto johtuu tästä tiedonvaihdon puutteesta. 2020 ohjelman riittävä rahoitus on yksi tapa estää tätä. Kiitoksia. Kiitoksia Peter. Nyt annamme puheenvuoron varjoesittelijälle EPPn herra Rosati. Uh, Mr. Chairman, let me first... Puheenjohtaja, ensin haluan onnitella herra Simonia lausunnosta ja erityisesti kiitän hänen suuresta yhteistyökyvystään, kun olemme työstäneet näitä yhteisiä kompromisseja. Arvostan kovasti tätä työ, yhteistyötä ja minun mielestäni olemme päätyneet ihan kompromisseihin. varsin monimutkaisissa hankalissa kysymyksissä. Olemme valmiit tukemaan näitä kompromisseja. Toivon, että meidän ryhmämme äänestää tämän mietinnön puolesta ehkä voidaan jonkin verran kieltä suhtautua joihinkin tarkistuksiin, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin varsin hyvä tulos. Olemme valmiita hyväksymään tämän mietinnön. Um, eh, Kiitoksia oikein paljon, herra Rosat, ja sitten ECR-ryhmän puolesta annan eh, puheenvuoron Rova Swinburnille. Would like to apologize. Kiitos. Pyytäisin anteeksi siitä, että meidän varjoesittelijämme ei ole täällä paikalla ja haluan esittää hänen kiitoksensa esittelijälle hyvästä ja kovasta työstä ja kaikesta työstä, että on saatu aikaan nämä kompromissit. Minun täytyy nyt kuitenkin selittää, että meidän kantamme eh, tässä eh, ei johdu tästä eh, kovasta työstä, vaan ECRn e asenteesta budjettikuriin. Ryhmänä me emme usko sitä, että yhä kasvava budjetti auttaa unionia saavuttamaan tavoitteensa ja lisäykset yhdellä alueella täytyy kattaa leikkauksilla toisella alueella ja tämä on ECRn koko ryhmän näkemys koko budjetosta. Ja tästä syystä me emme ikävä kyllä kykene tukemaan Ekonin suurinta osaa tarkistuksista. Me olemme pettyneitä siitä, että eh, tässä ei eh, ole huomioitu meidän tarkistuksiamme vaihtoehtoisiin eh, mahdollisuuksiin. Ja kun on, meillä on budjetti leikkauksia ympäri Eurooppaa, niin emme me voi hyväksyä sitä, että budjettia kasvatetaan millään alalla ja sen vuoksi pitäisi käyttää kansallisia virhan viranomaisia, jotka voisivat täydentää sitten viraston henkilökunnan työtä. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmän puolesta herra Turvalta. Mr. Tolvas is not here. Herra Turvalta ei ole täällä. En tiedä, haluaako joku muu ALDE-ryhmästä puhua ALDEn puolesta. Jos ei, niin sitten annan puheenvuorelle herra Mirelurvan Herra Viegas. Em relação, vou apenas eh, fazer algumas considerações. Mainitsen vain muutaman kohdan. Ensinnä tässä todellakin puhutaan Euroopan unionin politiikosta ja kuten on sanottu, tiettyä epätasapainoa on aikomusten välillä ja sitten sen välillä, että ei kuitenkaan ole tarvittavia resursseja, jotta voitaisiin saavuttaa nämä asetetut tavoitteet. Esimerkki, jota me haluamme korostaa, vaikkakaan tämä ehkä ei ole paras esimerkki, kun puhutaan valvonnan vaikutuksesta. se ei ole meille tärkein prioriteetti, mutta ehkä kuitenkin paras esimerkki on, että jälleen kerran, ikävä kyllä, joudun näin sanomaan, tässä yleisessä kontekstissa voimme nähdä, että tämä talousarvio ei sisällä vaadittuja resursseja, jotta todellakin voitaisiin tarttua kriisin koko laajuuteen. Meidän pitää pystyä reagoimaan kriisitilanteeseen ja meillä on monia epäsymmetrisiä tilanteita monissa jäsenvaltioissa ja tästä syntyy monia ongelmia, joita ei ole riittävästi käsitelty tarvittavilla resursseilla. Täällä on paljon lupauksia, investointiohjelmaa. Oikeastaan olemme kyllä eri mieltä sen prioriteeteista. Sitten on myös jonkinlaista valvontaa, jota tässä kehitetään. Tässä keskitytään markkinalähestymistapaan, markkinoiden vapauttamiseen, säästöjen jatkumiseen. Ei pystytä kuitenkaan tarttumaan itse valtion velkakysymykseen sen juurilta. Ja tältä kannalta katsottuna me uskomme, että rajoitukset, joita, jotka sitovat meitä, ovat aivan liian raskaita, jotta todella voitaisiin saada aikaan mitään huomattavaa muutosta tämänhetkisen ohjelman, mutta kuitenkin me halusimme vain ilmaista meidän syvällisen pessimismimme asiasta, koska kerran aikomusten ja versuksen väille ei ole mitään yhteistä kunnolla. Kiitos. Öö. Kiitoksia ja seuraavaksi vihreiden puolesta herra Giko. Thank you. Kiitoksia Pablo. Ensinnäkin kiitän kovasti esittelijä Peter Simonia. Tämä on erittäin hyvää yhteistyötä ollut ja erittäin hyvä mietintö. Se ei kovinkaan montaa sanaa tarvitse. Tämä ei nyt ole oikea hetki käydä yleistä keskustelua siitä, millaisen Euroopan unionin budjetin kuuluisi olla. Tämä ei ole se kohta, missä voitaisiin tehdä suuria säästöjä, jotka voisivat olla hyödyllisiä. Tämä ei nyt ole myöskään se hetki keskustella siitä, tarvitsemmeko valtaista kasvuabudjettiin esimerkiksi euroalueen vakauttamista varten. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mitä meidät kuulet tänne. Tämä mietintö on hyvä, me annamme oikean viestin, annamme ne määrärahat, joita Euroopan valvontajärjestelmässä tarvitaan ja osoitetaan, että jos osoitetaan, että tarvitaan lisää henkilökuntaa jäsenvaltioista, niin se ei kyllä riitä ongelman ratkaisemiin. Kaikki, jotka ovat näissä elimissä käyneet, tietävät, mitkä ongelmat ovat, ja meidän pitäisi ottaa ne vakavasti, eikä vain yleisesti kommentoida mm, budjettikurista. Tämä henkilökunta tarvitaan sitä varten, mikä on suunniteltu, ja kun katsomme menoja, niin tärkeää, että annamme kaksi viestiä, myös rajoittavan viestin. Yksi on se, että jos nämä ähm, virastot saavat äh, rahamme, niin sitten niiden pitää myös varmistaa, että parlamentit saavat yhtä hyvin asiakirjoja käytettäväkseen kuin lobbarit ja jäsenvaltiot. Ja toiseksi on tärkeää, että katsomme uudelleen demokraattisia äh, periaatteita EFRAKissa ja ISB-järjestelmässä, jossa on vieläkin eh, rakenteita, jotka eivät eh, vastaa demokraattisia perusperiaatteita. Kiitoksia vielä esittelijälle. Eh, kiitoksia. Ja sitten EFDD-ryhmästä meillä ei ole esittelijää, eikä meillä ole tietoa täällä. Ah, onko uudella ryhmällä varjoesittelijää, vai onko siellä jäsentä, joka haluaa puhua. Jos ei ole, niin sitten voimme mennä muihin puhujiin. Herra Marias on pyytänyt puheenvuoron. Kiitos. Äh, 69-93 on tarkistus, jossa on kysymys rauhanomaista toimista. Meidän budjetissamme meidän täytyisi miettiä tarkasti niitä suuria ongelmia, joita on syntynyt Välimeren maille, Italialle, Kreikalle ja myös muille maille johtuen tästä valtavasta siirtolaisvirrasta ja laittomista siirtolaisista, jotka nyt tulevat unioniin. Meidän täytyy tehdä täysin selväksi, että nämä henkilöt, varsinkin Syyriasta ja muista konfliktialueista, jotka lähtevät, lähtevät pelastaakseen henkensä. Ja Euroopan unionin täytyy tehdä hyvin selväksi ja tehdä hyvin selkeitä toimenpiteitä rauhan palauttamiseksi, varsinkin Lähi-idän maissa, samoin kuin Afrikassa, koska siellä on myös suuria valtavia konflikteja. Muuten meillä on jatkuvat pakolaisvirrat eh, maissamme. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää saada aikaan jonkinnäköinen rauhanomainen puuttuminen näihin, näissä maissa. Toiseksi meidän täytyy auttaa näitä maita kehittymään niin, että sieltä tulee vähemmän laittomia siirtolaisia. Tämä vaatii varoja ja täysin uudenlaista lähestymistapaa ja rakennetta budjettiin. Ja sen lisäksi tässä vaiheessa ö, tilanne Kreikassa tässä siirtolaisvirtojen kohdalla on, on nyt ihan huipussaan. Ja esimerkiksi tietyillä saarilla, esimerkiksi Lesboksen saarella on nyt julistettu hätätila. Siellä on 89 000 siirtolaista ja tällä hetkellä yli 10 000 pakolaista ja laitonta siirtolaista on Lesbosin pääkaupungin kaduilla. Se on, Kreikan on ihan mahdotonta hallita tätä siirtolais- ja pakolaistulvaa. Kävin Samoksen saarella kesällä. Kesä oli täynnä, äh, saari oli täynnä pakolaisia, jotka tulivat Turkin kautta. Minä kävin myös Turkissa. Menin sinne käymään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Enkä nähnyt yhtäkään pakolaista tai laitonta siirtolaista Kushadasin kaupungin kaduilla. Missä he olivat ja miten he sitten päätyivät seuraavana päivänä Egean äh, ylitse Samoksen saarelle. Joten jotain täytyy tehdä myös Turkin suhteen, koska se mikä tilanne nyt on, on ihan järjestäytynystä ihmiskauppaa ja salakuljetusta. Nämä pakolaiset ja siirtolaiset, suurin osa heistä tulee Turkista. Tilanne on todella kestämätön. Tämä täytyy hoitaa poliittisesti ja samanaikaisesti äh, Euroopan unionin äh, antamat tuet Kreikalle ovat vain ihan tippa valtameressä. Me tarvitsemme enemmän. Logiikka budjetin takana äh, on muutettava niin, että se huomioi tämän uuden paineen, joka kohdistuu Kreikkaan ja Italiaan ja muihinkin maihin, koska äh, me tarvitsemme paljon varoja ja solidaarisuutta ja vain sitä kautta nämä maat kykenevät mahdollisesti vastaanottamaan nämä valtavat pakolaistulvat. Kreikka on muutenkin jo täynnä työttömiä ja valtavaa köyhyyttä. Emme me kestä enempää laittomia siirtolaisia ja pakolaisia. Tilanne on sietämätön. Joten puheenjohtaja, tämä 63.19 tarkistus riittyen tähän rahoitukseen, niin sen täytyy muuttua täysin. Rahoituksen täytyy lähteä uudelta tavalla. Meidän on uudella tavalla hoidettava tämä vakava asia. Mr. Marias, now I give the floor to Kiitoksia herra Marias ja sitten herra Thomas Mann. Ja, niin, paljon kiitoksia Pablo. Viimeinen äh, kommentti tämän ihan osoittaa, kun keskustelemme budjetista eri jäsenvaltiossa, niin se on aina poliittinen keskustelu, jota voidaan käydä. Sitä käydään mielellään periaatteellisesti, mutta oikeastaan kyse siitä, mitä Peter Simon aivan hyvin teki. Hän selkeästi äh, määritteli lukuja, äh, hän osoitti, missä on ongelmia. Me olemme talousasioista vastaava valiokunta, voimme varmasti käsitellä myös pakolaiskysymystä, mutta me keskitymme keskitymme siihen, niihin asioihin, joista me olemme vastuussa. Me emme nyt voi sen takia kyseenalaistaa koko budjettia. Pakolaiskysymyksessä ei ole kyse pelkästään rahasta, on kyse myös siitä, eh, miten voimme luoda selkeitä poliittisia rakenteita. Kollegalle voin vain sanoa, että seuraavana keskiviikkona olemme yhdessä Strasbourgissa. Jean-Claude Juncker tulee pitämään puheen siitä, miten käsittelemme pakolaiskysymyksiä tulevaisuudessa, eikä tämä ole mitään sanahelinää, vaan tulemme käsittelemään lainsäädäntökysymyksiä, ihan konkreettisesti konkreettisia ehdotuksia, joilla halutaan saada aikaan muutoksia, joissa käsitellään ähm, ihmiskauppaa, laittomuutta ja niin poispäin. Siellä meillä on mahdollisuus keskustella tästä. Nyt meidän täytyisi kuitenkin tarkkaan katsoa näitä summia. Toi, olen iloinen siitä, että Peter Siivon on saanut aikaan erittäin tasapainoisen mietinnön, kuten varjoesittelijätkin sanoivat. Meillä on aina vähän erilaisia prioriteetteja, se on ihan selvä. On tärkeää, että saamme budjetin kuntoon Hyvä kreikkalainen kollega, meidän on varmistettava, että Euroopan äh, komissio voi käyttää äh, äh, hätätilanteessa määrärahoja. Kaikki muu on poliittinen kysymys. Toivottavasti meillä saamme tälle nyt laajan enemmistön. Hyvä Peter ja varjoesittelijöille paljon kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia Thomas ja nyt annan puheenvuoron vielä esittelijälle Peter Simon. Sydämelliset kiitokset tästä äh, vain osittain ristiriitaisesta keskustelusta äh, tai kiistanallisesta keskustelusta. Kiitoksia myös, äh, mm, myös kehuista. Yhteistyö kesälomalla ei kaikilla aina toimi, mutta meillä se toimi erinomaisesti. Kahteen asiaan haluaisin palata. Yksi oli kollegan kritiikki siitä, että meidän pitäisi enemmän huomioida tätä tarkistusta 63.1.9 ja pitäisi enemmän ottaa huomioon pakolaiskysymys. Tässä tarkistuksessa ei perustelut mitenkään osoita sitä, että mm, ö, tässä olisi mitään liittyisi pakolaisuuteen. Tässä perustelussa on, että EU on vahvistanut identiteettiä militaristisena blokkina. EUn militarisointi on vahvistunut tässä. Perustelussa on kyse aivan jostain muusta kuin siitä, mistä tänään puhuttiin. Minä keskityin Ekonille relevantteihin kysymyksiin. Sotilaalliset kysymykset eivät ole Ekonin asia pakolla, että tämä liittyy jotenkin pakolaisiin, niin sitä ei kukaan voi arvata, hyvä kollega, siksi en tätä huomioinut. Sitten viimeinen kommentti liittyy Kay Swinburnille ja ymmärrän, jos on vaikea äh, budjettisäästöjä yksittäisissä kohdissa äh, korottaa, mutta erityisesti niissä kohdin, joissa tarvitsemme lisää valvontaa, jos olemme vaatineet lisää valvontaa, jotta voisimme tulevaisuudessa mahdollisesti ehkäistä tällaisen talouskriisin syntymisen tai ainakin lieventää sellaista. Mutta jos olemme korkeita esteitä luoneet, mutta henkilökunnan puutteen ja resurssien puutteen takia ne eivät tällä hetkellä olekaan kovin vahvoja, niin on tämän parlamentin tehtävä vakauttaa nämä esteet niin, että ne voivat kestää mahdollisen myrskyn. Ja jos valvontaviranomaiset sanovat, eivät ne pysty perustehtäviään toteuttamaan tällä hetkellä, niin kyllä meidän täytyy tilanne muuttaa. Muuten on myös meidän syymme, jos tulevassa kriisissä erin, on olemassa erinomaisia valvontamekanismeja, jotka eivät sitten kuitenkaan käytännössä toimi. Mister. Kiitoksia. Herra Simon, ja nyt sitten äänestämme tästä mietinnöstä. Niin. Uh, one minute, please. 30 seconds. One, okay. <laughs> Every time. Eh, ήθελα να επισημάνω το εξή. Haluaisin vielä tuoda esiin seuraavan. Minä mainitsin tämän tuki rahaston vakaudelle ja rauhalle ja tarkoitin, että me tarvitsemme tällaisia raha, rahastoja. Minä en sanonut, että minä äänestäisin tarkistuksen puolesta, joka, joka leikkaa näitä summia. Eli meidän täytyy pitää kiinni tästä linjauksesta, koska tarkistuksessa sanotaan, että meidän täytyy, täytyy päästä sitä eroon. Päinvastoin meillä täytyy olla tällainen tuki ja meidän täytyy vahvistaa äh, näitä alkuperäisiä varoja, jotta Euroopan unioni voi tukea rauhaa erityisesti Välimeren äh, ja, ja Lähi-idän alueella niin, että meillä ei ole näitä pakolaisvirtoja sitten Kreikkaan ja Italiaan. 130 000 uutta pakolaista tuli on tullut Kreikkaan vuoden alusta lähtien ja vielä enemmän ehkä Kreikkaan, joten minä sanoin ihan päinvastoin kuin mitä esittelijä sanoi. Dann als letzter Kommentar dazu ein Viimeisenä kommenttina tästä tarkistus, joka ehdottaa korotusta, ei ole olemassa, joten emme voi sitä tänään äänestää. So now we should move to the next item of the agenda. Sitten eteenpäin ehdotuslistalla äänestyksiin. Mutta ihan niin kuin jo sanoin, herra Gualtieri tulee johtamaan tätä kohtaa esityslistalla ja hän juuri on tulossa tänne saliin, joten hän saa puheenjohtajan nojan, olkaa hyvä. Dear colleagues, good morning. I hope... Uh... Kollegat, huomenta. Toivottavasti teillä oli hyvä kesäloma. Nyt ollaan palattu töihin takaisin ja meillä on tämä ensimmäinen äänestysvuorossa lausunto lausuntoluonnoksesta koskien EUn yleistä talousarviota Valmistellaan Peter Simon ja nyt Ensin tarkistamme laitteet. Pyydän kaikkia kollegoja laittamaan kortin äänestyslaitteeseen. Äänestys alkaa, testiäänestys. Ah. The voting list on budgetary amendments. Yeah. And then, and the, then the opinion, yeah. Still three colleagues to vote. Vielä kaksi, jotka eivät äänestä. Okay, we close the vote. Äänestys päättyy. Jos jollain ei ole äänestyskorttia, ilmoittakaa se. No kaikilla on hyvä. Sitten budjetti tarkistusta, ei päätöslauselmasta. Ekoin tarkistus 6315 puolesta vastaan. Hylätty 6314 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan Mielestäni meni läpi, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Yksi liikaa SD-ryhmästä. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. EK on 6316 puolesta vastaan hylätty 6324 puolesta vastaan. Meidän, meidän täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. 63 3 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty 6313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6317 puolesta vastaan tyhjää hylätty 6311 puolesta vastaan tarkistamme 6311 äänestys alkaa päättyy hylätty tasatulos. Sitten 6305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6301 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 6309 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 6303 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 6307 puolesta, vastaan Mielestäni hylätty, mutta me tarkistamme. 6307 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 6310 äänestys alkaa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6312 puolesta vastaan Tarkistamme 6312. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 6325 puolesta. Vastaan. Hylätty. Mutta ehkäpä tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 6306 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 6308 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 6319 puolesta vastaan tyhjää hylätty 6322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6 3, 0, 0 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6, 3, 20 puolesta. Niin, niin jos siis 6, 3, 2, 0 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6, 3, 0, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia. Sitten eteenpäin lausuntoon. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tarkistamme viiden tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa, näyttää tulta seitsemän uudestaan. Äänestys päättyy. Hylättyy. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan anteeksi, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten 21 puolesta vastaan. Tarkistamme 21 tuloksen äänestä alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Sama enemmistö hylätty. 23 puolesta vastaan. Tarkistamme nyt alkaa. Päättyy hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tuloksen 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan 35. Äänestys päättyy. Hylätty. Need new glasses, compromise. Tarvitsen lasa ja sitten kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 10 puolesta 50, 51 vedetty siis pois, niinkö? Alkuperäinen teksti kuitenkin jää, joten tästä tekstistä siis. Alkuperäinen teksti kohta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 55 puolesta. Vastaan. Hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin varmuudeksi. Saakka 54 päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 55 puolesta vastaan Tarkistan tämäkin 55 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Ja sitten koko teksti muutettuna puolessa koneäänestyksenä, anteeksi, äänestys alkaa. 40 puolesta vastaan, yksi tyhjä. Teksti meni läpi. Onnittelut esittelijälle. Choose point on the agenda. Okay. Next meeting. Seuraava kokous pidetään maanantaina 14. syyskuuta. Herra Draghi on paikalla ja tiistaina 15.9. aamulla ja iltapäivällä saatte kohta esityslistan. Elisa, haluatko puheenvuoron? olla hyvä. Just a detail to ask secretariat. Vain yksityiskohta pyytäisin sihteeristä, onko mahdollista laittaa alkukirjaimet sukunimeni eteen, koska tämä Ferreira ei ollut minä, äh, vaan kollegamme Jean Ferreira. Jos haluatte tunnistaa, keneltä tuo ehdotus tulee, niin se on vähän sekannuttavaa. Yourself very, very, very often. Niin olikin aika hämäävää nähdä sinun äänestävän itseäsi vastaan. No, Nyt ymmärrän. We have to identify. Meidän täytyy identifioida jäsenemme oikein. No niin, kiitokset. Kokous on päättynyt